Esityslistaan on tehty muutos. Esityslistan kohta yhdeksän käsitellään ennen kohtaa kahdeksan. Dazu gibt's keinen Widerspruch, dann... Jos kuka ei vastusta, niin toimitaan näin. Meillä on kielet käytössä, paitsi viron kieli ja maltan kieli. Toinen ilmoitusasia – 4. päivä maaliskuuta 13.14.30 on työryhmäkokous. Ennaltaehkäystä yhteispuheenjohtaja Ylis Vilmot ja Löys Peterle terveystyöryhmästä johtavat tätä 4.3. 1430 Sitten kolmikanta neuvot onnittelut. Tämä on kolmas ilmoitusasia. Linda McCavenin mietintö 12. helmikuuta saatiin päätökseen. Sitten ETS, Peter Liisen mietintö, ensimmäinen kolmikanta 18. päivä helmikuuta. Ja sitten Hunnajasta Jylin Görling, ensimmäinen kolmikanta 18. helmikuuta, toinen neljäs päivä maaliskuuta. Sitten sites uudelleen laadinta. Ensimmäinen kolmikanta kolmatta 5.3. toista Ja sitten jatketaan vaikka tuotedirektiivi saatiin päätöksen ja tässä on muutettu, sopeutettu teksti. Se on me ympäristövaliokunnan kotisivuilla mukaan lukien selitys, joka liittyy näihin ja tästä tekstistä ensi viikolla täysistunnossa äänestetään ja konsolidoitu koko paketti saadaan näin eteenpäin. Allekirjoitan sen ja siihen liitteenä vielä puhemiehelle kirje. Onko vastalauseita, kommentteja? Ei tunnu olevan. Joten näin on päätetty. Toimimme siis näin. Sitten pöytäkirjat. Neljäs 3.4. marraskuuta 2013. Onko vastalauseita? Ei tunnu olevan, joten pöytäkirjat on näin hyväksytty. Some European Environment Economic Accounts. Seuraavana EUn ympäristötilinpito, yksi äänestys. ne äänestyksenä? Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 puolesta hyväksytty. Seuraavana kohta kuusi esityslistalla. Suullinen kysymys. Lähdetään liikkeelle koneäänestyksenä ensin ylipäätään äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme vastaääntä. Ja sitten tekstiluonnos 13. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää epäselvä tulos. Tarkistetaan koneäänestys. 17 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ihan selvästi hyväksytty. Seuraavana 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta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 hylätty. 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme tarkistaa. Meillä on 12 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppu äänestyskone äänestyksenä Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Jetzt haben wir das Vergnügen. Ja nyt meillä on sitten ilo äänestään 1200 tarkistuksesta. Koordinaattoreiden kokouksessa juuri tästä vähän puhuttiin tästä menettelystä. Satu Hassi. Uh, Mr. Chairman. Puheenjohtaja. Yksi yksityiskohta. Pyydän, että tarkistus 1045 ei raukeaisi, jos konsolidoitu seitsemän hyväksytään. Ymmärsin, että esittelijämme hyväksyy tämän. Tätä ei ole merkitty niin, että se ra- raukeaisi tämän konsolidoidun seitsemän jälkeen. Varjoesittelijöiden neuvottelussa vain viimeisessä äänestysluettelussa tämä merkittiin raukeavaksi. Haluaisimme, että tämä harkittaisiin uudelleen. So I ask that we vote. Pyydän siis, että 1045 siitä äänestetään lisäyksenä konsolidoituun seiskaan. Äh, ich bin ein bisschen irritiert, weil... Minä, minä ärsynnin tästä, kun oikeastaan äänestyslista ei pitäisi mutta juuri ennen äänestystä – mutta kysyn nyt esittelijältä ja varjoesittelijältä. Perillä, olkaa hyvä. Si, se eh, voidaan modificarla. No jos haluamme muuttaa sitä, niin minusta on äänestettävä tästä ehdotuksesta, jonka kollega esitti. Eli äänestetäänpä tästä ehdotuksesta ja sitten aloitamme äänestyksen. Onko selvä? Horst Schnellhardt und Julie Görling. Schnellhäte Jyli Ihan lyhyesti. Minä tukisin tuota, koska todella konsolidoitu seitsemän ei kata tuota 1045, joka liittyy tuon asetuksen, Eli konsolidoitu seitsemän ei tuota kata, joten ei se voi tulla sen otsikon alle. Tämä on nyt ihan lipsahdus, kun näitä tarkistuksia on niin valtavasti. En halua syytellä tässä ketään, mutta olisi kyllä kovin ystävällistä, jos tuosta voitaisiin äänestää. Se ottaa meitä sitten parlamenttiäänestyksessä. Tyylikööliin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pahoitella ryhmäni puolesta sitä, että tämä äänestyslista on näin pitkä ja monimutkainen ja tämä on vain lopputilanne. Tämä on ollut vaikea saattaa yhteen ja tämä on lopputulos äh, erilaisista kompromisseista. Tämä on valitettavaa. En siis sisältöä pahoittele, mutta ihan periaatteenomaisesti oikeastaan voisin meikö me äh, konsolidoista kahdeksasta äänestää nimenhuutoäänestyksessä. Thank you. Ja, wenn es namentlich sein soll, müssen es Nimenomaan äänestys, jos siis 18 jäsentä tukee. Tässä nostaa seisomaan. Enpä näe, että näin kävisi. No, katsotaan kun tullaan sinne. Pirillo ehdotti, että äänestetään Satu Hassin ehdotuksesta. 1045 äänestetäänkö siitä erikseen. Ne, jotka puoltavat tätä ehdotusta, äänestän, pyydän, että äänestätte puolesta nyt. Äänet vastaan. Vastaan. Yksinkertaisuuden vuoksi nyt koneäänestyksenä. Sanon tämän nyt vielä kerran. Siis sen ehdotuksen puolesta, jonka Satu Hassi teki, että tarkist tarkistus 1045 ei raukea, jos konsolidoitu, mikä se olikaan, konsolidoitu seitsemän hyväksytään. Että siitä siis äänestetään erikseen. Siis puolesta siinä tapauksessa. Koneäänestyksenä se on helpompaa koneäänestys. Satu Hassin ehdotuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Näin teemme. Julie Görling möchte. Julie Görling haluaisi, että konsolidoidusta kahdeksasta äänestettäisiin äänestyksenä, Jos joku haluaisi tätä, niin nyt pitäisi nousta seisomaan. 18 kollegaa pitäisi saada nyt seisomaan. Edustaja Görling, Ettekö tue omaa ehdotustanne? Teidän pitäisi nousta seisomaan, jos puolatte ehdotustanne. Tulkkaus vähän jäljessä ilmeisesti. Ketkä puoltavat äänestystä? pyytäisin teitä nousemaan seisomaan. 18 kollegaa tarvitaan. Huomaan, että näin ei ole. Edustaja Köling, teidän pitäisi nousta seisomaan. Jos haluatte nimenhuutoäänestystä, jota juuri pyysitte, teidän tulisi nousta seisomaan ja saada 18 kollegaa kaiken kaikkiaan seisomaan, jotta tuette tätä ehdotusta. Meillä on nyt neljä kollegaa, neljä kollegaa, viisi. Ja 13 puuttuu siis, joten nimenhuutoäänestystä ei näin hyväksytä ei hyväksytä tuota pyytää. Nyt toivon, että voimme siirtyä äänestysluetteloon. Aloitetaan. Konsolideitoitu ykkönen. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 8 vastaan. Hyväksytty.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 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana toinen osa. Toinen osa äänestetään tarkistusta 142 puolesta. Vastaan tyhjää Epäselvä tulos. 142 toinen osa koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 tarkistusta pyydetään. Toinen osa 145 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Toinen osa tarkistusta 145 äänestyksen kohteena hyväksytty. Sata neljäkymmentäkuusi seuraavana. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Da müssen 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147, 148, ensimmäinen osa raukea. Toinen osa, sitä äänestetään puolesta. Toinen osa vain, eikö niin? That's the second it 148 ja 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 148 ja Agri 9 koneäänestystarkistus alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 ja agri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei äänestetä eikä äänestetä, eli Viisi. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana konsolidoitu kaksi. Koneäänestys. Varmuuden vuoksi äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Seuraavana 177. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 11 oli identtinen. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan Haluatteko tarkistaa 180? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 Jaagri 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 Jaagri 14 puolesta vastaan tyhjää. Koneäänestys 186 ja Agri 14. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 agri 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 agri 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 196, 97 yhteensopivat yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 100 98 raukeaa Agri 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 199 ja 200 puolesta ja 201 vielä ja 202 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneäänestyksellä nuo neljä tarkistusta. Äänestys alkaa. 190 109-202 kielikysymyksiä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204, 205 ja 206 puolesta. Vastaan tyhjää Epäselvä tuloskoneäänestys 204, 205, 206 koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 207 ja Agri 20 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 208 Agri 21 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjä. Joko kaikki väsyivät? Meillä on vielä 92 sivua. Koneäänestys. 213 koneäänestys. 213. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 215 raukeaa. Vai hylättiin ensin 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 Agri 23 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana yhtenä ryhmänä 217, 218, 219 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 224 kohta kohdalta ensimmäinen osa A. Minulle sanottiin ensin koko teksti ja sitten tuosta sanasta single. Ensin koko teksti puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tuo toinen osa raukeaa siinä tapauksessa. Agri 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 25 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 225 puolesta raukea. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten sitten 231 Agri 27 232233 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana konsolidoitu kolmannen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 agri 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254, 255 yhtenä ryhmänä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitun. Tarkistetaan 255. 254, 255. Tarkoitan, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Konsolidoitu neljä koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana minulla sivulla 17, tarkistus 281, 293. Nämä kaksi vain. 281, 293 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282, Agri 36 puolesta vastaan. Koneäänestyksellä 282 Agri 36 koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 283, Agri 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 284 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 285, Agri 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana 200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 vastaan tyhjää. Hyväksytty 298 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 299 puolesta. Ei, vaan se raukeaa. Seuraavana ei vaan äänestetään sittenkin 299 puolesta Vastaan tyhjää hylätty. 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 302 raukeaa, 303 myös, Agri 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 Tarkistetaanko? 307 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 308 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 309 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 42 osaa. Sitä ei äänestetä. Toisesta osasta äänestetään. Agri 42 osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 310 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 311 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 312 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 315 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Agri 41, ensimmäinen osa. Siitä ei äänestetä, mutta toinen osa. Agri 41, toinen osa puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 318 puolesta vastaan tarkistetaan. 318 koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 319 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 320 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 323 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljäs blokki puolesta vastaan tyhjä. Vielä kerran kaneäänestys. blokki neljä. Vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana konsolidoitu viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana konsolidoitu kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 348 jätetään äänestämättä. Mitäs seuraavaksi? Agri 45. Pari tuntia vielä puolesta. Vastaan tyhjää. Epäselvä tulos, koneäänestys, Agri 45, koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Agri 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 360 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 361 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 362 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 363 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmesta kuusikymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 365 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 366, 367 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 48, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 368 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 369 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 370 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 371 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 372. Agri 49. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 373 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 375 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 375 koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 376 puolesta vastaan tyhjää hylätty 377 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 378 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 379 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana ryhmä 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 382 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 384 ja Agri 50 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 386 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 387 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 388 raukeaa, koska 19 hyväksyttiin. 20. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 389 ja Agri 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 390 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 391 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 392 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 393, 94, 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana sivulla 34 mielestäni Snellhardt. Niin tässä tämä tapaus 1045. Tämä kohta, josta aikaisemmin puhuttiin. Aivan totta. Hyvä, että täällä on joku tarkkana. 442 sivulla 34 puolesta. müssen wir abstimmen. 442 siitä äänestetään. Ja siihen toisen asian palataan vähän myöhemmin. 92 sivullaan Satu Hassin esitys, joka sai enemmistön taakseen. 442 sivulla 34 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 442, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 446 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 447 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 448 ja Agri 54 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 449 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 450 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 453 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 452 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 454 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 455, Agri 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 456 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 457 458 identtisinä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 459, 460, agri 55 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 461 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 462 ja agri 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 463, kaksi osaa, ensimmäinen osa raukeaa. 463 puolesta toinen osa lisäyksenä. 463 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 464 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 465 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 466 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 467 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 468 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 469 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 470, 471, 472 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tulos. Äänestetään koneäänestyksenä. 470-472. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 473 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 474 Agri 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 474 Agri 57. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ei tarvitse äänestää. 478 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta Gut. No niin, nyt on tarkistettu. Tämä jatketaan eteenpäin. 480 on seuraavana äänestyksen kohteena puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 481 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Onko tässä nyt ongelma englannin tulkkauksen kanssa? Ehkä voin puhua ensin loppuun, hyvä kollega. Englannin tulkkauksen kanssa tuntui olevan ongelma. Espanjan tulkkaus ei toimi. Sanotaan Espanjan kopissa myös ongelma, niinkö? 481. Onnistuuko nyt? Toimiiko? 481 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 482 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 483 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 485 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 484 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tulos 484. Tarkistetaan koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 486 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 487 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 488 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 489 puolesta vastaan tyhjää Epäselvä tulos tarkistetaan 489. Tarkistetaan koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 490. Blockvote 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 492 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 493, 494. Mitäs äänestyskoneelle on tapahtunut? No niin, 493, 494 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 495, 96 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Agri 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 497 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 498 ja Agri 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 500 ja 506 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 501 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tulos, koneäänestys 501, äänestys alkaa, vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. 503 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 504 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 505 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 506 Ein mündlicher Erbänderungsantrag. Suullinen tarkistus EPPltä. Siitä nyt äänestetään. Herr Schnellhardt, können Sie den... Edustaja Schnellhardt, voisitteko lukea sen? Artiklassa 23 kohdassa 4 käsittääkseni on kyse yleisestä mahdollisuudesta komissiolle, kun siinä sanotaan, että delegoidut säädökset voivat erota kaikesta aikaisemmin päätetystä. Ja tuota pidän kyllä kovin ongelmallisena ja siksi pyydän, että tuette tätä poistoa. 107 tarkistusta pyydän, että äänestätte sen puolesta. Kiitos paljon. Äänestetään suullisesta tarkistuksesta puolesta. Vastaan tyhjää suurella enemmistöllä hyväksytty. Seuraavana 509 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 510 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 511 Agri 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus 1. 512 puolesta vastaan. Vain vihreät ja liberaalit osallistuvat tähän äänestykseen, eli vielä kerran. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Suullinen tarkistus, tar, suullinen tarkistus 1 liittyen tarkistukseen 512. Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta 8 vastaan. Seuraavana 512 ko. Fünfhundertvierzehn. 14 seuraavana puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 515 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 516 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 517 raukeaa, joten 518 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 519 on vedetty pois. Seuraava Agri raukeaa 520 myös. Agri 62 ja 521 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 522 puolesta. Eikö täsmää? 522 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 523, 524, agri 63 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 525 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 526 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 527 raukeaa myös niinkö 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 529 Agri 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 531 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus on hyväksytty. 530 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 532 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 533 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 534 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 536 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 537 ja Agri 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Blokki kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 541 puolesta vastaan tyhjää 542 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 543 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 544 agri 67 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 545 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tulos 545. Tarkistetaan koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 546 puolesta Ai raukeaa. 547 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 548 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 549 puolesta vastaan tyhjää Epäselvä tulos 549 tarkistetaan koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ihan selvästi hylätty. 550 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 551 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 552 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 553 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 raukeaa. 554 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 555 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 556, 557 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 558 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 559 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Blokki 9 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tulos. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 560 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 561 puolesta vastaan tyhjää, Epäselvä tulos. 561 tarkistetaan koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 562 Agri 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 563 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 564 Agri 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty 565 puolesta vastaan tyhjää hylätty 566 puolesta vastaan tyhjää hylätty 567 puolesta vastaan tyhjää hylätty Agri 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 568 ja Agri 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 569 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 570 on jo katettu. Agri 81 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistetaan. Horst Schnellhartin toiveesta Agri 81 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 82, siitä ei tarvitse äänestää. Seuraavana Toinen osa tarkistusta 571 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 572 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 573 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 574, siitä ei tarvitse äänestää. 575 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 576 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 577 toinen osa puolesta vastaan tyhjää Epäselvä tulos. 577, toinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Rokki 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa tarkistusta 579 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 580 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 582, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 583 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 584 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 585 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 586-589 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Raukeaa 591 toinen osa ja kolmas osa äänestyksessä. Toinen osa tarkistusta 591 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa tarkistetaan. 591 toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa tarkistusta 591 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 593 raukeaa. 33 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 23 raukeaa. 34 ja Agri 84 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 500 509. 500. Ach, war angenommen. Müssen nicht abstimmen. Tästä ei tarvitse äänestää. 595 puolesta vastaan. tyhjä, Hylätty. 596 ja Agri 86 puolesta vastaan. tyhjä, Hylätty. 597 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 598 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin, nyt olemme puolivälissä ja meillä on vielä tunti tai puolitoista aikaa tässä äänestää. Minusta tuntuu, että meidän pitää puhua vähän meidän työmenetelmistämme, äänestysluetteloista ja sen sellaisista. Mistä 99 toinen osa puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 600 ensimmäinen osa puolesta zweiter Teil von 600. 600 toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 602 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 603 ja Agri 87 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvää. Kusta 3 ja Agri 87 koneäänestys alkaa. Abgestimmt. Ovatko kaikki äänestäneet? Hm? Äänestys päättyy. Löydäksä sen? Hyväksytty. 604. 604. Puolesta vastaan hylätty. 605 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 606 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten 11 kokonaisen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten tarkistamme 36. koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6.11. Agri 88 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä 6.11, Agri 88, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 6.12 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kokonaisuus 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6.17 toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 6.20 puolesta vastaan tyhjä epäselvä. Koneäänestys 6.20. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 6.19 puolesta. Vastaan. Tyhjiä hylätty. Tarkistamme koneellisesti 6.19. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 621 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kokonaisuus 13 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kokonaisuus 14 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. sechs zwei sieben 6, 2, 7 puolesta vastaan. steht zur Abstimmung. 628 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 629 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kokonaisuus 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 634 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 635 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 636 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 637 puolesta vastaan tyhjä Hylätty. 6, 3, 8. Kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. To, kolmas osa puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 639 emme äänestä. 641 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 642 ja Agri 96 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Tarkistamme 642 ja Agri 96 äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet, päättyy, hyväksytty. 6, 4, 3 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 6, 4, 4 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 6 4, 5, Agri 9, 7 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 6, 4, 6, Agri 9, 8 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 6, 4, 7 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 6, 4, 8 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 6, 4, 9 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 6, 50 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 651 Agri 199 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Agri 100 puolesta vastaan tyhjä epäselvä. Koneellinen tarkistus. Agri 100. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kokonaisuus 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 654 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 657 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 658 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Agri 101 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6, 5, 9, 6, 60 eivät ole identtiset, joten erikseen äänestämme näistä. 6, 5, 9 puolesta vastaan tyhjä epäselvä. Tarkistamme. 6, 5, 9 koneellinen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 6.60 661 puolesta vastaan. Tarkistamme. 660 koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 662 puolesta vastaan. Tyhjiä, hylätty. 6, 6, 2. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 663, 664 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 667 erikseen puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 668, 669 identtiset puolesta vastaan tyhjä, epäselvä koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 670 Agri 102 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6 71 puolesta puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 672 673 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa 672, 673. Koneäänestys alkaa. Onko, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 674 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 6, 7, 5 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 6, 7, 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 6, 7, 7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 6, 7, 7 tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 6, 7, 8 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 6, 7, 9 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 6, 80 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 681 dafür. 681 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 682 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 683 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 684 ja Agri kolme puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 685 Angri 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 686 Agri 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kokonaisuus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kokonaisuus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 9, 3, 9, 4, 9, 5 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme. 6, 9, 3, 6, 9, 4, 6, 9, 9, 5. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 696 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Konsolidoitu 8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 714 wird dann als nächstes ab. 714 puolesta vastaan. Otetaan alusta. Äänestämme. Sivu 61. 714 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistamme. 714. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmekymmentäyhdeksän puolesta. Sata, sivu 64. 39, tarkistus 39. Tämä on minun projussani sivulla 64, tarkistus 39. Puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Agri 112 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Agri 113 puolesta vastaan tyhjiä. Epäselvä. 113 koneäänestys. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. Wir springen. Bei mir ist das die Seite 72. Sitten sivu 72. 805, 806, 807, 808 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. We voted it. Bei 102 Seiten kann man ja mal sich tässä on 102 sivua, kun katsotaan kuinka paljon sivuja tässä on, niin kyllä tässä välillä vähän hukkaa joudutaan. Puheenjohtaja keskeyttää. Agri 119 ist der nächste. Agri 119. Tämä on seuraava äänestys Agri 119. Mikä mahtaa olla sivu? Kysytään. Bei mir 76 Agri 76 sivu Agri 119 sivu 76. Agri 119. Oletteko kaikki löytäneet puolesta? V- vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 120. Agri 120. Rauennut. 851 puolesta vastaan. Tyhjiä. Epäselvä. Tarkistamme 851. Koneäänestys alkaa. die <laughs> Abstimmung ist jetzt geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta 20 vastaan. Ja nyt vaihdamme puheenjohtaja. Okay, thank you very much. I'll do the rest in block <laughs> Yes. I guess we can do the rest in a block vote. Eiköhän voida loput hoitaa yhtenä kokonaisuutena, käykö? Good idea. <laughs> uh, 851 puolesta. Who is against? Vastaan. Adopted. Adopted. Hyväksytty. <laughs> we open the check. Tarkistamme. Everybody voted. We closed the check. Äänestys päättyy. Hylätty. Hieno ensimmäinen äänestys minulle. 852 puolesta vastaan ty, hylätty. 853 puolesta vastaan ty, hyväksytty. 854 Agri 121 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme koneellisesti. We close the check. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 855 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Agri 122 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Agri 123 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 856 puolesta vastaan vastaan tyhjä hylätty. 857 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 8 tarkistetaan siis 857 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olen pahoillani liian myöhään. 858 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 859 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 860 puolesta vastaan. Tyhjää Hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 862 Agri 124 identtiset puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 863 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 864 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 865 ja Agri 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta tyhjä hyväksytty. 866 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 867 Agri 126 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 868 Agri 127 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 869, 870 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa. Äänestys alkaa 869, 870. Äänestys päättyy. Hyväksy, hyväksytty. 871 ja 872 puolesta vastaan tyhjien Kestetään koneellisesti 871, 872. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 873 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. 873. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavat kokonaisuudet on jo hyväksytty, joten 8.80 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hylätty. 881 Agri 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 882, 883 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 884 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 885 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 886 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 887 puolesta vastaan tyhjä hylätty 888 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 889 puolesta vastaan tyhjä hylätty 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 890 puolesta vastaan tyhjä hylätty 891 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 892 puolesta vastaan tyhjä hylätty 893 puolesta vastaan tyhjä hylätty 47 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 894 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 895 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 896 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 897 898 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 899 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 900 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 901 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kokonaisuus, kokonaisuus 23, siis 902, 903, 904 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 905 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 906 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa koneäänestys 906. Everybody voted. Check is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 907 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 908 Agri 129 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 909 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 910 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 9.11 puolesta. Who's against? Vastaan tyhjiä. Taas tekisi mieli tarkistaa. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 9.12 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 9.13, Ankari 130 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 9.14 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan 9.14. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän viisitoista. Äänestämme yhdessä tarkistuksista 9.15 ja 9.16 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 9.17 puolesta Haluatteko tarkistaa tuon edellisen? Koneäänestys alkaa 9.15 ja 9.16. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 9.17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9.18 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 9.19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 9.20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Aha, ko. Tarkistamme. 9.20. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 921 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 922, 923 puolesta vastaan tyhjää. Otetaanko ne äänestys 922, 923 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 924 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten kokonaisuus 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 926 Agri 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 929 Agri 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 930 Agri 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 933 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 935 toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Ja hahkone äänestys alkaa. Toinen osa, tarkistus 935. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän Agri 135, 939 puolesta. Vast... Kon, siis koneäänestys, jos SND on päättänyt, mitä äänestetään Siis tulkki korjaa 938, Agri 134. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kokonaisuus 25. Äänestys puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistamme kokonaisuuden 25. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 9.40 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 941 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 942. Ahaa, koneäänestys 941 puolesta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 942 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 944 Agri 137 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. 944 Agri 137. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. 947 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 949 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 950 puolesta vastaan. Tyhjiä Tarkistamme 9.50. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 951 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 952 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 953 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 954 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 955 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 956 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 957 ja Agri 138 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 958 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme 958. Äänestys alkaa. Sorry, 959. 959. Äänestys alkaa. Right. Anteeksi, 958. 958. Äänestys alkaa. Everybody voted. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 139. Agri 59, 959 äh, puolesta vastaan hylätty hylätty, 960 puolesta vastaan tyhjää hylättyy, 961 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 962 ja 963 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus alkaa. Everybody voted, check. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 964 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 965 ja 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 967 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 968, 969 ja 970 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

vastaan tyhjää hyväksytty. 975 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Blokki 26 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Blokki 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 983 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytti Blokki 27 puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi, tämä oli hylätty. 989 puolesta vastaan tyhjää Tämä on epäselvää. Tarkastamme koneellisesti. 989. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 990 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 991 toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme 991 tarkistuksen toisen osan. Äänestys alkaa. Everybody vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 993 toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 995 ja 996 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 997 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme toisen osan tarkistuksesta 997 koneellisesti. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa tarkistuksesta 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti. Kolmas osa 997 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty samalla enemmistöllä. 999 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1000 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1001 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Blokki 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1004 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1005 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1006 ja Agri 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1007 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1009 ja 1011 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 1911. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 1008 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1010 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 1010 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 1012 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 1013 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1014 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1015 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1016 ja 1017 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1018 ja Agri 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1019 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1020, 1025 ja Agri 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytyssä 23 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytyssä 24 puolesta, tarkistamme 120, 1023, äänestys alkaa, äänestys päättyy, hylätty 1024 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 1026 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 1027 ja 1028 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 1029 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 1030 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 1031 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistammeko tämän? You won, Mr. Schnellhardt. <laughs> Edustaja Schnellhardt, haluatte, että tarkistamme tämän? 1032. 100, 1032 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme toisesta osasta tarkistus 1034 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1033, toinen ja kolmas osa. Aloitamme toisesta osasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme toisen osan. 1033 äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa 1033 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1035 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 1040. 1040 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1041 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1042 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1043 ja Agri 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1000 Tarkistamme vielä 1043 ja Agri 149. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 1044 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. We have to vote on ten... Meidän täytyy äänestää 1045 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1047 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Tarkistamme 1047. Äänestys alkaa. Check is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1046 ja Agri 150. Aini raukesivat. 1048 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1049 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1050 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1051 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1052 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1053 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1054 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1055 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1056, 1057 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 1058, 59 ja 1060 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 1058, 1059 ja 1060 äänestys alkaa. Check is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1061 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1062 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1063 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1064 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50, 1065 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme eteenpäin liitteisiin asti 1066 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tuhat. Tarkistamme vielä. 1066 tarkistamme koneellista äänestys alkaa. Have everybody voted? Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Thank the PPE for their uh, refreshments. Kiitoksia näistä tarjoilusta EPPlle. We vote on 1067. Who's in favor? 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavasta ei äänestetä. 68 sivun 95 alalaidassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. It falls. Amendment 70. Tarkistus 70 puolesta. Yes, yes. yes 69 falls. Amendment 70. Once again, who is in favor? 70 puolesta. Sihteeristön mukaan toinenkin osa raukeaa. Eli siirrymme nyt tarkistukseen 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71. Vain kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme vielä. Kolmas osa tarkistuksesta 71 äänestys alkaa. Everybody voted, check us. Äänestys päättyy. Hylätty. 72 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se, tarkistamme vielä 77 äänestys alkaa. Everybody voted. Äänestys päättyy. Hylätty. Anteeksi. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. 83 äänestys alkaa. Everybody voted. Äänestys päättyy. Hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme vielä. Tarkistus 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 88 ja Agri 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 95. Äänestys alkaa. Check is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 97? We vote on amendment 97. Who's in... 97 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 99 ja Agri 3 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme 99 ja Agri 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ensimmäinen osa tarkistuksesta 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa, tarkistus 101 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sata viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Ensimmäinen osa tarkistuksesta 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistamme 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt pääsemme loppuäänestykseen. Electronic vote. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Everybody voted. Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty 29 vastaan 6 ja 1 tyhjä. Loppu äänestys äh, koko tekstistä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25, vastaan 5. Congratulations. Onnittelut esittelijälle. Äänestykseen meni hyvin paljon aikaa. Voisitteko siis olla hyvät ja poistua nopeasti salista, ellei teitä kiinnosta esityslistan kohta yhdeksän moottoriajoneuvojen äänitaso. Stevenson, olkaa hyvä. Uh, Mr. Kiitos oikein paljon. Edustaja Eski pahoittelee, että hän ei ole paikalla, mutta hän on kirjoittanut tekstin, jonka pyysi minun lukemaan. Tämänhetkinen ehdotus on sovittu marraskuussa 2013 toiminten välillä sen jälkeen, kun ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin helmikuussa 2013 parlamentissa. Ehkä päästään neuvotteluihin varhaisessa vaiheessa, kun täällä – valiokunnassa syyskuussa näin toimittuun, vaikka tulos on jo hyväksytty valiokunnassa marraskuussa 2013 laajalla enemmistöllä 45 ääntä puolesta ja ainoastaan 11 vastaan on välttämätöntä ennen kuin toiseen käsittelyyn täysistunnossa mennään, että avataan mahdollisuus tehdä tarkistuksia valikuntatasolla. Vaikka täysin kunnioitan monimuotoista menettelyä ja jokaisen jäsenen oikeutta tehdä tarkistuksia, jotta voi päästä omiin tavoitteisiinsa. Esittelijänä kuitenkin pyytäisin, että te tarkistuksia te vain hyväksytte neuvotteluiden tuloksen tässä muodossaan. Syyt ovat kolmenlaiset. Ensinnäkin mikä tahansa muutos rikkoisi sopimuksen ja altistaisi meidät tai tulevan parlamentin sille, että käydään hyvin pitkiä neuvotteluita, jotka kovasti viivät, pystyttäisivät ajankohtaistamista, joka on kovin tarpeen, koska tämä teksti ei nyt vastaa globaaleja standardeja tai nykytarpeita. Toiseksi meillä on harvinaisen yhtenäinen neuvosto vastapuolena ja komissio, joka yleensä on neuvoston linjoilla, joten muutosmahdollisuus nykytekstiin näyttämäänkö huonolta. Kolmanneksi kaikkein tärkein syy, sovittu teksti ansaitsee tukea vaikka parlamentin kanta olikin kunnianhimoisempi joiltain osin. Muutama esimerkki. On sovittu, että komissio tekee vaikutusten arvioinnin, joka liittyy merkitsemiseen, joka liittyy ilman saastumiseen ja äänimeluun, ja että äänimelusta on annettava tietoa, kun ajoneja myydään – Lisäksi komission on kehiteltävä parhaiden käytäntöjen suuntaviivat ja ajateltava ajoneuvojen luokittelua sen tiedon pohjalta, jota jäsenvaltioista saadaan. Tämä on ollut aina parlamentille tärkeä vaatimus. Ajoneuvon akustinen varoitusjärjestelmä hybridi- ja sähköautoissa saadaan pakolliseksi uusissa ajoneuvoissa kolmen vuoden sisällä siitä, kun tämä asetus astuu voimaan, ja viiden vuoden sisällä kaikkien autojen osalta, jotka ovat tämän tyyppisiä. Parlamentin päätöksen takia nämä järjestelmät ovat päällä asetuksena, perusasetuksena, kun auto käynnistetään, ja raja-arvojen osalta on päästy pitkällä aikavälillä siihen, että pyritään 68 desibeliin tavallisimpien henkilöautojen osalta. Tämä tuntuu olevan teknisesti mahdollinen ja taloudellisestikin kestävä tavoite. Tiedän, että jotkut teistä eivät pidä tätä riittävän kunnianhimoisena, mutta haluaisin kiinnittää huomion riippumattoman hollantilaisen instituution tutkimukseen, joka sanoi, että raja-arvo, joka hyväksyttäisiin nyt, on 2,8 desibeliä alhaisempi kuin keskitaso tällä hetkellä viiden tavallisimman käytetyn henkilöauton osalta. Ainoastaan 1,9 alhaisempi verrattuna siihen kantaan, joka parlamentissa esitettiin marraskuussa. Lopputuloksen pitäisi olla tyydyttävä kaikkien nimissä, siksi näistä ylämainituista syistä pyydän jälleen kerran, että tuette neuvottelutulosta. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Stevenson. Meiltä on aika loppumassa, joten minä ehdotan, että annamme vain yhden minuutin varjoesittelijöille. Minulla on ja Kramer listallani ja myös Rova Merkis. No, niin, puheenjohtaja. Tässä asiassa, tästä asiasta on puhuttu jo kolme vuotta. Luulenpa, että tämä asia on jo kypsä määrittelyä varten. Nyt ei enää pidä mennä substanssiin, vaan tehtävä päätös. Haluammeko, että tämä menee läpi vai upotammeko sen? Me kannattamaan sen hyväksymistä ja siksi toivomme, että enempää tarkistuksia kollegat eivät esittäisi. Kiitoksia. Thank you. The floor is for Mrs. Merkis. Merkis, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Suoraan sanottuna olen sitä mieltä, että olemme eh, päätyneet eh, pettymystulokseen, sillä saasteiden jälkeen, saasteiden jälkeen melu vaikuttaa kaikkein suurinten ihmisten ehm, elinolosuhteisiin erityisesti eh, epäsuotuisilla alueilla. Tämän vuoksi olisi erittäin tärkeää pitäytyä moottoriajoneuvojen äänitasossa. Ja tässä sopimuksessa näin ei ole tapahtunut. Me olisimme voineet olla paljon kunnianhimoisempia. Tässä komissio oli kunnianhimoisempi kuin parlamentti, ottaen huomioon kaikki sopimuksen osaset, äh, tilanne, ähm, sopimuksessa oli hiukan parempi, siksi hyväksymme tämän loppu lopullisen lopputuloksen. Me ehdotimme kunnianhimoisempaa lähestymistapaa näille melutason rajoille. Tässä aikataulu olisi voinut olla parempia raja-arvot, kunnianhimoisempia. Esimerkiksi vain 20 desipeliä, siis 20 euroa per desipeli. 60-80 euron olisi maksanut se, että saisimme 50 prosenttia hiljaisemman auton aikaiseksi. Sitten kaikissa hybridi- ja sähköhybridiautoissa on avausjärjestelmä tulevaisuudessa ja mielestäni tämä voisi olla hyvä äh, seikka ja myöskin merkinnä. Tässä on mielestäni hyvä kompromissi äh, kahdessa vuodessa. Komissio tulee toteuttamaan kattavan vaikutusten äh, arvioinnin tästä ehdotuksesta. Kiitoksia kollegoille yhteistyöstä. Toivottavasti tulevaisuudessa olemme kunnianhimoisempia. Se Kramer. Kiitoksia sitten, herra Kramer. Ihan lyhyesti olen oikeastaan samaa mieltä siitä, mitä esittelijän edustaja Tatarella sanoivat. Me olemme tehneet pitkään työtä, tämä ei ollut mitenkään helppoa. Meillä oli vastassa jo oikeastaan huono komission ehdotus, joka ei oikein vastannut vaatimuksia. Ja me pääsimme muuttamaan tätä ja puutuimme tuohon liitteeseen. Kyllä, kuten edustaja Merkki sanoi, paljon enemmän voitaisiin aina toivoa, mutta on ajateltava myöskin kunnianhimon tasoa ja aikataulua. Otettava nämä tosiasiat huomioon. Komissionkin mukaan tässä päästään nyt melutasoa vähentämään merkittävästi. Me emme tee lisätarkistuksia, tämä on hyväksyttävissä oleva paketti. Voimme sitä tukea. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kramer. The deadline... Kiitoksia, herra Kramer. Tarkistusten jättämisen määräaika on 25. helmikuuta kello 12 äänestämme 19. tai 20. maaliskuuta ja sitten tämä on ohjelmoittu huhtikuun täysistuntoon. Tähän päätämme tämän asian käsittelyn. Sitten ko- kohta yhdeksän koskien Hongkongin kansainvälistä yleissopimusta. Tämän asian käsittely on lykätty seuraavaan kokoukseen ja tästä päästäänkin seuraavan kokouksen päivämäärän 6. päivä maaliskuuta ja 10. maaliskuuta Strasbourgissa kello 19 pidämme Envin, Envin kokouksen ja sitten vielä 19. maaliskuuta tähän päivän kokouksen. Kiitoksia.